menettelyn ja välitän tämän koskemattomuuden pidättämisasian oikeusasiainvaliokunnalle, joka on siitä vastuussa. EPP-ryhmä on tehnyt joukon esityksiä liittyen parlamentaarisiin valtio, valtuuskuntiin ja tiedot näistä henkilövaihdoksista – ovat istunnon asiakirjoissa, asiakirjojen joukossa. Jos kukaan ei vastusta näitä nimityksiä, nämä henkilöt nimitetään. Minun on toimivaltainen valiokunta ottanut yhteyttä. Kysymyksessä on toinen käsittely